elinten kokouksiin. Tervetuloa hyvät kollegat. Sitten menemme käsittelyjärjestykseen. Haluaisin kertoa teille, että sen jälkeen kun kuullut ryhmiä, haluaisin ehdottaa teille muutoksia esityslistaan. Ensinnäkin meillä pitäisi olla komission ja neuvoston julkilausuma EU ja Turkin huippukokouksesta ensimmäiseksi asiaksi esityslistalle. Äänestykset alkaisivat sitten puoli tuntia myöhemmin, eli kello 19. Vastustaako tätä kukaan? Ei, hyvä. No sitten se on päätetty. Kiitoksia. Sitten, hyvät naiset ja herrat, puheenjohtajakokous on hyväksynyt tänään päätöksen siitä, että luotaisin erityisvaliokunta veropäätöksistä tai samantyyppisistä toimista takse kaksi valiokunta, sen toimivaltuudet, vahvuus, ja myöskin tämän erityisvaliokunnan jäsenten nimitys on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa. Tämä päätös otetaan tämänpäiväisiin äänestyksiin mukaan päätettäväksi. Puheenjohtajakokous päätti asiasta yksimielisesti. Vastustaako kukaan? Sitten tänään tästä äänestetään. Jos mitään muita pyyntöjä esitetään, niin esityslista on näin hyväksytty. Kiitoksia. Sitten menemme tämänpäiväisiin keskusteluihin. Ensin EUn ja Turkin huippukokous.